Good morning everyone. Let's start our meeting. Hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan kokous. Ensinnäkin esityslista, tämän päivän esityslista. Kenelläkään ei ole mitään vastalauseita, sitten voimme hyväksyä esityslistan. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen, Ekonin ja Envin yhteiskokoukseen. Ja käsittelemme komission kestävän rahoituspaketin kolmatta osiota taksonomiaa. Neuvottelu kahdesta muusta asiakirjasta, julkaisemista ja vert- vertaisarvoista. Niistä järjestettiin silloinkin viime viikolla ja myös taksonomiasta. Olen iloinen nähdessäni, että meillä on ollut erinomaista yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken niin, että voimme saada aikaan vahvan parlamentin kannan tässä tärkeässä aiheessa. Muistakaa, että meillä on tunti aikaa tätä kokousta varten, koska Envissä täytyy äänestää heti keskustelun jälkeen, joten yritetään päättää kokous kymmentä vaille kymmenen. Sitten haluaisinkin antaa suoraan puheenvuoron kahdelle yhteisesittelijälle. Kumpikin saa kuusi minuuttia puheaikaa. Ensin edustaja Pietikäinen, hän on Envin esittelijä. Tämä vähän sekavaa, kun te kummatkin olette esittelijöitä, mutta nyt ensin edustaja Pietikäinen. Thank you very much. Uh, first... Kiitoksia. Ensin tässä kohtaa jo Haluan kiittää Bas Aike, toista esittelijää ja myös valiokunnan jäseniä, jotka ovat osallistuneet tähän mietintöön, mutta myös aikaisempiin mietintöihin koskien vertailuarvoja, oma-aloitteista mietintöä, niistä sitten julkistamisperiaatetta. Ja nyt haluan, tämä on tietysti tämä suurempi paketti kestävästä rahoituksesta. Miten kestävyysindikaattorit, ja kestävyyden ko- koherentisuutta mukaan rahoitusselvityksiin ja due diligence-kysymyksiin ja muuhun osaan lainsäädäntöä. Johdonmukaisuus on kaikkein tärkeintä, koska usein jää unhoon erilaiset ohjeistukset eri aloilla, erityyppisillä alueilla ja teollisuudessa ja investointisektoreilla. Ja mistä nyt olemme sopineet poliittisten ryhmien kesken, ymmärtääkseni, siis molemmissa valiokunnassa, on, että kestäv... valmistavan kestävyyden johdonmukaisuuden välillä, näiden mietintöjen välillä. Ja halusin ottaa tämän esille heti alkuun. Se nimittäin selittää käyttää tätä muutosten tematiikkaa jo ajatellen muutoksia, joita on tehty tähän, tähänkin mietintöön. Joten nyt on niin, että olemme muuttaneet sovellusalaa kaikissa rahoituskysymyksissä sen sijaan, että määrittelisimme vain sen, mikä on vihreää. Ja tämä on tämä muutos kaikissa mietinnöissä, koska jos alkaa määrittelemällä vain tämän vihreän puolen, niin silloin ongelmana on se, että taloudellisesti voidaan luoda jotakin ja sitten toiseksi on aina vaikea määritellä äh, yhteydet ja sitten itse asiassa suurin osa va- vaikutuksista ilmastoon ja muihin sektoreihin johtuu juuri äh, esimerkiksi rakennusalasta, liikenteestä, jota ei voida niinkään määritellä konkreettisesti eikä voida nähdä sitä, vaikka ympäristöystävässä voidaan määritellä vain vihreäksi tai vihreäksi investoinneksi. The point is... Asia on nimittäin niin, että annetaan tietoa kaikille rahoitusmarkkinatoimijoille ja osallistujille siitä, mitä vaikutusta eri alu, sektoreiden toiminnasta syntyy ympäristöön kaikilla ajatellen kaikkia pääympäristöaspekteja. Tämä on lähtökohtana, miten biodiversiteetti vaikuttaa tai maankäyttö, entä sitten päästöt. Ja tämä taas vaikuttaa vaikka veden käyttöön ja ilmastonmuutokseen. Sitten tulee esiin myös ympäristö, kirjanpito ja informaatio siitä. Annetaan hiukan enemmän vapautta markkinoille määritellä, missä vaiheessa transformaatiota muutosta yritykset ovat. Sitten vielä yksi asia, joka juontaa juurensa, juurensa tästä ajattelusta on – sovellusalaa, joka kattaisi kaikki markkina, rahoitusmarkkinatoimijat, ei ajatellen vain ympäristövaikutuksia, vaan otetaan huomioon kaikki toimijat, luotonantolaitokset esimerkiksi otetaan tässä mukaan. Ja tämä on kysymys, josta on puhuttu kaikkien kolmen mietinnön yhteydessä. Vielä korostaisin, miksi käsitellä vain ilmastoa, se oli alkuperäinen ehdotus, tai alkuperäinen ehdotus oli se, että, että jos ajatellaan vääristymiä, bioenergia on vaikka hyvä valinta, mutta entä sitten palmuöljy, vaikka sen yhteydessä, jos katsotaan vain ympäri ilmastovaikutusta, niin voidaan nähdä tämä hyvänä investointina, mutta jos tarkastellaan kokonaisvaikutusta, joita syntyy muuhun osaan ympäristöä, esimerkiksi luonnon biodiversiteettiin, metsien kestävään käyttöön, niin silloin toteakin, että äh, silloinhan nähdään tämä kokonaisvaikutus. Sitten ESG-tekijät tai sosiaaliset ja hallintotekijät, ne on otettu mukaan. Miss, mihin asti tähän, tässä olemme valmiita menemään? Tämä tietenkin tulee riippumaan poliittisesta keskustelusta. Siis, niin, vaikka tämä asetus koskee erityisesti jäsenvaltioita ja ne sitä, sitä sitten täytäntöön panevat, niin vielä yksi muutos, muutos, joka on tehty, on, että tarvitaan vahvempaa valvontaa koskien EU-tasoa. Tässä valvontaviranomaisten roolia pitää vahvistaa ehkä jonkinlaisia parempia interventiotoimivaltuuksia niille, koska ei voi olla erilaista sääntelyä eri jäsenvaltioissa, koska ympäristövaikutukset, ilmastovaikutukset ovat samat kuitenkin, sen tiedämme. Ja toiseksi tämä on tietysti sisämarkkinakysymys tämäkin ja meidän me tarvitsemme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille talouden toimijoille. Kuten te tiedätte, kaiken kaikkiaan tämä luokittelun avainkohdat ajatuksena on se, että tässä määrittelemme taustat indikaattoreille, mitä ovat nämä ympäristövaikutukset, jotka pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten on tehty useitakin muutoksia tässä kohtaa, ei mitään kovikaan rastista, mitä tulee koko sisältöön, mutta biodiversiteetin kohdalla esimerkiksi on tehty muutoksia ja sitten täytyy vielä hiukan säätää suhdetta olemassa olevan lainsäädännön välillä. Tässä tuli esiin jo LULUSEF lainsäädäntö yhtenä esimerkkinä maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta. Metsähuollosta ei ole tarkoitus muuttaa siis olemassa olevaa lainsäädäntöä on kyse sitten LULUSEFstä tai muusta, koska niistähän on jo hyvin paljon keskusteltu aikaisemminkin, joten ne pitävät kyllä tässä paikkansa jatkossakin ja ne pitäisi ottaa huomioon silloin, kun tätä asetusta täytäntöön pannaan. Tässä suurin piirtein pääkohdat. Aika paljon on tullut varsin hyviä tarkistuksia ja nyt olemme sitten neuvottelemassa niin kuin puheenjohtajakin jo sanoi. Tärkeää löytää näitä kompromisseja ja halutaan osallistava prosessi ajatellen kaikkia eri aspekteja, joita on ehdotettu. Kiitoksia. Kiitoksia nyt edustaja Bas Aikhaut. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain, koska yhteisesittelijä Rova Pietikäinen otti jo esiin suuremman osan asioista, joista nyt on kyse. Haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että tarkistuksia tuli yli 500. Kahdelta suurelta valiokuntaa tarkistuksia tuli aika maltinen määrä sinänsä. Tiedän asiakokonaisuuksia, joiden yhteydessä esiintyy vielä paljon enemmän tarkistuksia. Yleisesti ottaen katsoimme, että suurin osa poliittisista ryhmistä on mukana ja tukee yhteisesittelyiden linjausta. Tietysti joitakin keskusteluita tarvitaan vielä, kuten Ropi jo sanoi. Kolmas varjosittelyn kokous oli viikolla Strasbourgissa. Siellä käytiin alustavaa keskustelua joistakin aiheista. On täysin selvää, missä kohden tarvitaan vielä keskusteluita. Ensinnäkin soveltamisalasta täytyy puhua. Esittelijät esittävät sen tärkeän huomioon, että mikäli määrittelemme sen, mikä on kestävää, mikä ei, täytyy myöskin määritellä nimenomaan se, mikä ei ole kestävää. Tästä täytyy keskustella varjoistetyön kanssa, tästä puhuttiin, ja suuri enemmistö on tämän linjauksen kannalla. Kuinka tämä sitten muotoillaan, se on eri asia. Suuri osa tarkistuksista liittyy siihen, että halutaan laajentaa taksonomia on myöskin sosiaalikysymyksiä. Yleisesti ottaen tämä saa tukea, mutta tässäkin suuri kysymys, kysymys on, miten pitkälle tässä kannattaa mennä. Tämä tuo mukanaan joitakin lisäkeskusteluita tai keskustelun tarvetta. Nähtäväksi jää, mihin loppujen lopuksi tässä päädytään tämän asian kanssa. On myöskin tärkeää linkittää tämä asia kokonaisuus kahteen muuhun asiaan, jota käsittelen, kun on kyse kestävästä rahoituksesta. Puheenjohtajana mainitsi, emme tietystikään halua tehdä päällekkäistä työtä, vaan varmistaa sen, että tämä nivoutuu hyvin yhteen kahteen muuhun kestävään rahoitukseen liittyvään asiaan. Nämä ovat keskustelun aiheita. Monessa kohtaa uskoakseni saamme hyvän kompromissin aikaan Odotamme, että keskustelu tulee olemaan hyödyllistä, hedelmällistä ja sitten pääsemme äänestämään ja asia saadaan loppuun vielä ennen vaaleja. Kiitos. Kiitoksia kummallekin teistä puheenvuoroistanne. Nyt käännyn varjoesittelijöiden puoleen. Ensimmäinen listallani on edustaja Bonafé. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijöitä Pietikäinestä ja Aikhauttia siitä, että he korostivat, kuinka tärkeä tämä asiakokonaisuus on ja koska he analysoivat yksityiskohtaisesti tarkistuksia, joita teimme. Siksi voin puhua lyhyesti tänään ja mennä suoraan asiaan. Olen varma siitä, että 20. helmikuuta eh, järjestettävään äänestykseen mennessä teemme hyvää työtä, jotta voimme esitellä täysistunnolle realistisen tekstin, mutta meidän täytyy olla myös hyvin kunnianhimoisia. Ja kun katsotaan tätä mietintöluonnosta ja kaikkia näitä tarkistuksia, meillä on kaikki osa-aineet, jotta voimme saavuttaa sen. Sosiaalidemokraatit haluavat tehdä eurooppalaisesta talousjärjestelmästä aina kestävämmän ja tämä asetus on erittäin tärkeä väline siinä. Meillä on erittäin tärkeää helpottaa rahoitusvirtoja, kestäviä toimintoja kohtaan niin, että voimme auttaa torjumaan ilmastonmuutosta, mutta myös luomaan tehokkaan kasvumallin, ähm, mitä tulee luonnonvarojen käyttöön. Parlamentti ei lähde äh, mistään nollapisteestä tässä työssä ja pystymme ähm, hyödyntämään sitä, mitä hyväksyimme päätöslauselmassa kestävästä rahoituksesta ja sitten nämä asetukset, jotka liittyvät vertaisarvioihin ja julkistamiseen. Haluaisin muutamat asiat nostaa esiin, eh, jotka eh, löytyvät minun ja kollegani tarkistuksista eh, kun on kyse tällaisesta merkittävästä siirtymästä, niin tarvitaan mahdollisimman osallistavaa lähestymistapaa. Eli kun on kyse kestävyysvaikutuksesta on katsottava kaikkia talouden aloja, joihin voidaan sijoittaa. Ei pitäisi jakaa niitä, vaan täytyisi antaa tarkkoja tietoja kaikkien toimintojen kestävyydestä, jotta sijoittajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja jotta nämä alat voisivat muuttua kestävämmiksi Eh, huomioiden näiden alojen teknologisen kehityksen. Eräs tärkeä elementti on se, että tarvitaan indikaattoreita. Tämä on jo sanottu ja minäkin haluan toistaa tämän. Indikaattoreita on osittain jo olemassa ja rahoitusmaailma käyttää niitä, mutta niitä pitäisi eh, hienosäätää ja ehkä kehittää, jotta niitä voitaisiin käyttää homogeenisesti Euroopassa. Näitä indikaattoreita pitäisi sitten kehittää delegoiduissa säädöksissä komission työryh- asiantuntatyöryhmissä ja kestävän kehityksen foorumissa, joka tämä asetus perustaa. Olisi hyvä siellä sitten kuulla myös käsityöläisammatteja, jotta tämä siirtymä saataisiin aikaiseksi. tai ei voida saada aikaan ilman, että heidät otetaan mukaan. Täytyy huomioida tämä toiminta. Se täytyy huomioida eri alojen erityispiirteet ja sitten koko tuotantoketju. Myöskin Elena Gentilen puolesta haluaisin sanoa, hän ei tänään voi olla paikalla, että meidän ryhmällemme on tärkeää, että tässä asetuksessa otetaan huomioon ulot, kestävyyden kolme eri ulottuvuutta, ympäristöulottuvuus, yhteiskunnallinen ulottuvuus muun muassa haaste kestävyydelle yhdistää osallistuvuuden, yhteiskunnallisen osallistuvuuden ja ympäristön, ja tämän asetuksen pitää huomioida tämä erityisesti. Kiitoksia. Uh, Kiitos oikein paljon. Ja seuraavaksi edustaja Vierink. Dear rapporteurs, dear colleagues. Hyvät esittelijät, hyvät kollegat. Tiedän, mihin te pyritte ja periaatteessa olen samaa mieltä. Ihan tällaisessa maailmassa kaikki sijoittajat saavat kaiken tarvittavan tiedon, mutta meidän pitää olla realistisia. Tiedän, että keskustelu ilmastonmuutoksesta on tunteenomaista, mutta tämän takia me juuri täällä olemme. Emme ole tunteiden vietävissä, vaan rauhallisia, realistisia, tiukkoina suunnasta, jota haluamme jolla haluamme toimia. Uskon, että komission ehdotus saa aikaan oikean tasapainotilanteen. Ei se anna se tarjoaa välttämättä välineet markkinoille, jotta voidaan siirtymävaihe, siirtymä tehdä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ymmärrän kyllä, että kollegat haluavat laajentaa näitä tekijöitä pidemmälle. Voimme siitä puhua, mutta vain niin kauan, kun projekti itse pysyy realistisena. Mitä tulee taksonomian, näen lisäarvon siinä, että tarjotaan samantyyppiset puitteet ja määritellään, mitä ei kestävä toiminta tarkoittaa. Kuitenkaan en ole vakuuttunut siitä, että seulonta ja julkistaminen kaikkien rahoitustuotteiden kohdalla kestävyydestä tai kestämättömyydestä on suhteellista ja toivottavaa tällä hetkellä. Yhteisellä kielenkäytöllä sanon kyllä, liialliselle hallintotaakalle tiukka ei kuitenkin. Lopuksi koska uskon vakaasti, että täytyy rahoittaa tämä siirtymävaihe. Olen ko- kovin tyytyväinen eh, tästä elinkaarilähestymistavasta. Olen tyytyväinen siitä, että monet näette saman asian samalla tavalla. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Eh, Kiitoksia, edustaja Viernik. Edustaja Papadimulis. Kirja Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kumpaakin esittelijää, Rouva Pietikäistä ja herra Eichhauttia. Uskoakseni he ovat tehneet aivan erinomaista työtä. Heillä on pieni näkemyseroja, mutta siitä huolimatta ovat tehneet erilaista yhteistyötä ja saaneet aikaan konsensuspohjan. Tämä on hienoa, koska kyse on erittäin tärkeästä asiasta, koska me tarvitsemme kunnianhimoisen eurooppalaisen kehyksen. Uskon, että Euroopan parlamentti, joka edustaa kansalaisia, on elin, jonka kanta ei pidä vahvistaa, vaan pikemminkin pitäisi vahvistaa niitä hyviä kohtia, joita komission ehdotuksissa on. Ei sen pidä vesittää komission ehdotusta. Tässä niin hengessä olen tehnyt joitakin tarkistuksia vasemmistoryhmän nimissä, GUE nimissä. Haluamme vahvistaa sosiaalista urottuvuutta koko tässä asiassa – ja myöskin ympäristön suojelu ja ympäristöä haluaisin painottaa. Meillä täytyy olla sellaiset mekanismit, jotka varmistavat mittauskelpoiset tulokset, avoimuuden ja kestävät investoinnit, jotka jakautuvat reilulla tavalla. Kompromissiehdotukset, joita on tehty yleisesti ottaen, ovat menossa erittäin myönteiseen suuntaan, ainakin minun nähdäkseni. Lisäksi meidän pitäisi tarkistus, tarkistusten käsittelyn yhteydessä omaksua hieman jämäkämpi lähestymistapa, jota parlamentti voi sitten tukea niiden kansallisten ihmisiä jotka meidät valinneet. Mikäli katsotte mielipidemittauksia, suuri osa ihmisistä haluaa vahvempaa, tiukempaa politiikkaa silloin, kun on kyse kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta – ja horisontaalista ajattelua täytyisi harjoittaa kaikilla toimialoilla. Va- tarkistusten kautta olisin vahvistaa joitakin tähän liittyviä ulottuvuuksia. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa myöskin peiliin ja mainita myöskin kielteiset käytänneet, käytänteet, ei pelkästään parhaita käytänteitä. Täytyy tarkastella niitä ongelmia, mitä aiemmin on ollut silloin, kun on rahoitettu väärän tyyppistä politiikkaa Euroopan veronmaksajien rahoilla – ja aivan vastaavasti meidän pitäisi vahvistaa kriteereitä, jotka liittyvät kestävyyteen ja taksonomiaan muutenkin. Nyt pitäisi määritellä kriteereitä sen osalta, mitkä ovat kestäviä investointeja. Yleisesti ottaen pitäisi pyrkiä ennen muuta eriarvoisuuden ja syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisiin taistelun tarkistus 46 on tarkistus, kaluisin mainita. Toivon mukaan sitten suhtautuvat siihen avoimin mielen. Ja lopuksi vielä meidän pitäisi kunnioittaa perusoikeuskirjaa ja niitä periaatteita, joita YK on piirissä määritelty. Tarkistukset, joita vasemmisto on tehnyt ja sosialistit myös ja vihreät ovat tarkistuksia, jotka pitkälti menevät samaan suuntaan. Tiedän, että rouva Pietikäinen on hyvinkin avoimin mielen näiden ehdotusten suhteen. Nämä ehdotukset pyrkivät vahvistamaan, eivät vesittämään sitä peruslinjausta, joka on omaksuttu tässä asiassa, mutta halusin, että mentäisiin vielä hieman pidemmälle tähän suuntaan. Toivon mukaan loppukeskustelu mahdollistaa sen, ja myöskin äänestys mahdollistaa sen, että saamme vielä laajemman konsensuksen aikaan ehdotuksista, jotka parantavat, eivät millään tavalla vesitä komission tekstiä. Kiitos. Kiitoksia. No niin, muut kollegat, jotka haluavat puheenvuoron. Edustaja Beres. Yes, it's catch the eye. Um, oui, merci. Euh, c'est bien Kiitoksia. On hyvä, että päästään eteenpäin tässä tärkeässä keskustelussa. Pahoittelen tietenkin sitä seikkaa, että ennakoin jo, että tämä taksonomiakysymys tullaan eristämään muista aspekteista, indikaattoreista, ja julkistamisvelvoitteista, mutta olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että esittelyn kautta päästään hiukan tästä pidemmälle, kuin komission ehdotus otetaan huomioon kiertotalous, ja jätteiden vähennysvaade, erityisesti elintarviketuhlaus, ja miten pyritään suojelemaan ja palauttamaan biodiversiteettiä. Olennainen kysymys todellakin, erityisesti mitä tulee valtamerien pohjiin uskon, että meidän todellakin kannattaa mahdollisimman nopeasti Euroopan tasolla hankkia itsellemme välineet, jotta voidaan välttää tällainen viherpesuilmiö. Ja näin ollen saadaan sellainen yksityinen sektori, joka pystyy kehittämään omia strategioina, eikä aina toivottaessa toimi tietyllä tavalla tämän luokittelun mukaisesti. Tämä on todellinen rahoitusstrategi- kestävän rahoitusstrategian selkäranka, siis tämä luokittelustrategia. Niin korkean tason asiantuntijaryhmä on käynyt tätä keskustelua, miten otetaan hallinto- ja sosiaaliskriteerit mukaan näihin kriteereihin. Kiinnittäisin vain teidän huomionne todellisuuteen, mitä kentällä tapahtuu. Ja tiedän varsin hyvin, että Ranskassa keltaliivien liike on kehittynyt eri syistä johtuen mutta mikä tässä on pannut lisännyt ruutia on tämä polttoaineiden verotus. Me tiedämme kaikki, että Ranskassa on toisenkinlaista verotusta, joka voi vaikuttaa taksonomian mukaisella tavalla, nimittäin ekoverot, ympäristöverot, jouduimme siitä luopumaan monivuosinaksi. Siis jos ei oteta huomioon sosiaalisia tekijöitä, niin silloin sitten menee ihan, pilataan mahdollisuus toteuttaa ympäristökriteerejä, joita halutaan kuitenkin noudattaa. Joten ei tämä nyt joudu siitä, että olen sosiaalidemokraatti ja puhun aina sellaista kysymyksistä, kun tällä tavalla tässä nyt puhun, vaan puhun itse tehokkuuden nimissä tällä tavalla ympäristökysymyksistä. Jos haluamme vakavissamme puuttua näihin ympäristöasioihin, otan tässä esimerkin taksonomian ulkopuolelta, mutta missä tämä näkyy varsin hyvin. Me tiedämme kaikki, että paras keino tai jotkut eivät niinkään pidä tästä puheenaiheesta. Mutta uskon, että yksi tehokkaammista tavoista saada aikaan kestävää rahoitusta on polttoaine hiilivero mutta ilman sosiaalista sopeutusta se ei ole mahdollista ollenkaan, joten siksi se tarvitaan tätä keskustelua ja kehotan esittelijöitä olemaan todella valppaana tässä, varsinkin kun äh, luokittelun taksonomian etu on tietenkin se, että ette käytä tässä verotusvälinettä, joka on hankala väline syystä, jotka juuri mainitsin, mutta te käytätte toista seikkaa, nimittäin miten suunnataan investointeja ja kun otetaan huomioon investoinnit tässä kriisissä, niin Tähän liittyy siis ympäristö- ja sosiaalikysymykset, ja tämä on olennainen parivaljakko, jos halutaan toimia johdonmukaisella tavalla ja saada aikaan tuloksia käytännössä e, siinä määrin, kun komissio tai asiantuntijaryhmä on halunnut. Asiantuntijaryhmähän sanoo, että että ei ole aikaa, ei pidä kiirehtiä. Mutta tehokkuuden nimissä mielestäni niin meidän pitäisi pystyä hoitamaan nämä molemmat puolet asiasta, sosiaalinen ja ympäristöpuoli. Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Jos ei, niin sitten pyytäisin komission edustajaa, herra Spolcia, puhumaan. Kiitoksia, äh, hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta. Komissio tuota, tervetulleeksi parlamentin äh, ponnistelut edistää nopeasti tässä tärkeässä asiassa. Haluamme kiittää kumpaakin esittelijää äh, kaikesta siis kovasta työstä, jota he ovat tehneet tämän mietinnön parissa. Me olemme kirjanneet ylös ehdotetut tarkistukset ja kunnianhimon tason, jota parlamentti ehdottaa. Meidän mielestämme suurimman osan tarkistuksia henki menee oikeaan suuntaan, kuitenkin kaksi huomiota. Ensinnäkin tästä ruskeasta taksonomiasta, kuten tiedätte, komission lähestymistapa on ollut, että kestävän rahoituksen tulisi tukea talouden siirtymistä tästä päivästä siihen, mihin meidän pitää päätyä. Siksi kestävän sektori pitäisi tukea saastuttavaa sektoria eikä rankaista sitä. Jos me haluavat tehdä jotain ruskean taksonomian suhteen, haluamme korostaa sitä, että meidän täytyy olla erittäin varovaisia tämän ruskean taksonomin vaikutuksia sijoituksesta, eh, mm, joidenkin pääomaerien likviditeettiin, myöskin riski, mikä syntyy joidenkin, joillekin kansalaisille, jotka työskentelevät näillä sektoreilla. Meillä on vähän eh, myönteisempi lähestymistapa, tuemme ennemminkin kuin rankaisemme. Ja koska me olemme nyt vastuussa tästä teknisestä asiantuntijaryhmästä, joka äh, kehittelee äh, kriteerejä vihreälle taksonomialle, työ edistyy hyvin, mutta se on hyvin haastavaa ja vaativaa. Eli äh, jos tehdään jotain ruskean taksonomian saralla, niin se lisäisi tätä monimutkaisuutta. Sitten toinen kommentti liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen. Olemme huomanneet, että on paljon tarkistuksia, jotka haluavat vielä yhteiskunnallisen tavoitteen me olemme tietenkin sitoutuneita siihen, että yritämme saada aikaan myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Te tiedätte, että toimintasuunnitelmassa on sosiaalinen kestävyys mukana. Me olemme myös tehneet ehdotuksen, joka kattaa sosiaalisen kestävyyden osan tätä julkaisuasetusta, josta juuri neuvotelle esittelette. Olemme ottaneet myös sosiaalisia äh, turvalausekkeita mukaan, mutta tässä vaiheessa emme usko, että lisätavoitteiden lisääminen niin, äh, taksonomia-asetukseen toisi hedelmällisiä tuloksia. Sitten lopuksi vielä näistä sosiaalista turvalausekkeista. Meillä on jo artikla 13, joka lisää sosiaalisia turvalausekkeita, kun kehitämme taksonomiaa ympäristötavoitteista ja olemme ottaneet huomioon joitakin tarkistuksia liittyen näihin turvalausekkeisiin neuvostossa. Ollaan menossa samaan suuntaan, joten komissio on avoin sille, että keskustelemme, miten voisimme vaikuttaa näihin. Odotamme kovasti neuvotteluja ja kiitoksia vielä kovasta työstä. Kiitos ja nyt esittelijät ensin edustaja Eichhout. Kiitos paljon. Uskon, että keskustelu jälleen kerran osoitti, että me tiedämme kyllä, mistä nyt on kyse. Tiedämme, mistä täytyy vielä puhua. Tulemme läheisesti tarkastelemaan erityisestikin sosiaalista ulottuvuutta ja sitä, miten saamme aikaan kompromisseja. Kummankin esittelyn tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja enemmistö parlamentista asian taakse, niin pääsemme hyvältä pohjalta keskustelemaan neuvoston kanssa. Meidän täytyy todellakin tarkastaa sosiaalista puolta ja taksonomiaa ja katsoa, kuinka siihen, siinä päästään kompromissiin. Sitten soveltamisalasta. Reagoisin nyt mieleeni siihen, mitä komissio sanoi. Komission edustaja totesi, että jotkut ehdotuksista saattavat vaikuttaa yritysten likviditeettiin. Meidän täytyy varmistaa, että sijoittajat pidemmällä aikavälillä eivät jää tilanteeseen, että niille jää toksisia omaisuuseriä käteen Tästä pankit varoittelevat. Meidän täytyy varmistaa, että sijoittajat todellakin tietävät, että sitten kun niille jää hankalia omaisuuseriä käsiinsä, niin äh, tällaisia tilanteita ei syntyisi. Olemme huolissamme emme niinkään tulevaisuuden likviditeetistä yritysten korvaan pikemminkin huomispäivän likviditeetistä maksuvalmiudesta. Olen melkoisen varma, että saamme aikaan kyllä kompromissia sen varmistamiseksi, että autamme rahoitussektoria valmistautumaan tulevaisuuteen, ei pelkästään huomista silmällä pitäen, vaan pidemmällä aikavälillä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pietikäinen. Thank you for your comments, uh, and thank you for commission. Kiitoksia kommentteistanne ja kiitoksia komissiota rakentavasta työstä koko prosessin ajan henkilökohtaisesti. Minusta tämä voisi olla tämä linja meille ja kompromisseista löytyy tarvittavia mahdollisuuksia sijoittajille tehdä oikeita valintoja ja voidaan luoda mm, tietysti mustaa tai mm, ruskeaa taksonomia. Se ei välttämättä olisi niin hyödyllistä, mutta katsotaan nyt minkälainen lopputulos tässä saadaan aikaan. Sitten sosiaalisista kysymyksistä ne pitää ottaa huomioon jossain määrin ja olen tässä samaa mieltä Pervaus Peresin kanssa sikäli, että ei voida tehdä ympäristövalintoja äh, rajuja muutoksia ihmisten elinkulujen kustannuksella, koska ihmiset eivät sellaista hyväksy joten katsotaan, mitä voimme tälle asialle tehdä. Saattaa olla niin, että me emme ole par, parhaita toteuttamaan sosiaalista luokittelua ja niin edelleen, mutta yritetään nyt sitten työstää sellaisia kompromisseja, jotka kaikki voisivat toteuttaa ja hyväksyä, vaikka eivät olisikaan niin kovin tyytyväisiä. Joten odotan mielenkiinnolla vielä rakentavaa yhteistyötä jatkossa. Kiitos kommenteista. Um, uh, Kiitoksia kaikille hyvästä keskustelusta, tarkistuksista. Nyt olemme suunnitelleet valiokuntien yhteisen äänestyksen 20. helmikuuta ja täysistuntoäänestys olisi maaliskuussa, joten jatkakaa hyvää työtä. Tähän päättyy yhteiskokouksemme ja pyydän, että envi jäsenet menisivät meidän istuntosalimme seuraavaa kokousta varten.